Olkaa hyvät ja istutukaa, hyvät naisten herrat. Nyt meillä on edessämme erittäin tärkeä äänestys. Olkaa hyvät ja istutukaa. Please take your seats. Hyvät kollegat, istutukaa.